tuette hanketta. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana tässä aloitteessa. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Kaczmarek. Kirjallinen julkilausuma 0010 kautta 2012 Euroopan kotitekoisen jäätelön päivän perustamisesta. die von den Mitgliedern Silvestris de Castro. Kollegat Silvestris, De Castro, Mölzer, Ortiz, Vela ja Stadler ovat tämän tekstin laatineet ja artiklan 123 mukaisesti tämä teksti välitetään vastaanottajille ja ilmoitetaan myöskin pöytäkirjassa tekstin laatioiden nimet mainiten. Ja tähän aiheeseen liittyen puheenvuoron saa edustaja Silvestris. 1.30. Wer? Wo ist er? Missä piileskelet? Ole hyvä. Ufficiale di questa dichiarazione il Parlamento ha istituito la giornata europea del gelato artigianale. Kiitos puhemies. 20. 4. maaliskuuta vietimme tätä päivää kautta Euroopan. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tätä hanketta tukeneet. Olemme saaneet tukea myös maistatuksen järjestämiselle tällä Euroopan parlamentissa. Varmaankin maistoitte jäätelöä ennen kuin allekirjoititte tämän hankkeen. Meillähän on Euroopan jäätelövalmistajien järjestö, joka oli mukana täällä Strasbourgissa paikalla edustettuna. Varmasti tätä kautta saamme edistetyksi Euroopan jäätelötuotantoa. Tämä tuotehan on tuore tuote, jota tuotetaan paikallisesti. Toivottavasti tämä auttaa myös ympäristöä. Kiitos. Paljon kiitoksia. No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt siirrymme äänestyksiin. Ensimmäisenä aiheena Tainin mietintö. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja liite 1 ja sen muuttaminen. Edustaja Tain, olkaa hyvä. Ja, sehr geehrte Arvoisat kollegat,